on edustaja Kosusnikin mietintö, joka koskee eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuutta. Esittäjälle neljä minuutin puheenvuoro. vážený pane předsedající eh, vážená komise vážení kolegové zpráva kterou dnes eh, se dnes zabýváme. hyvät kollegat mietintö jota käsittelemme tänään sitä voidaan pitää standardoinnipakettiin alkupalana, jota komissio valmistelee. Meidän olisi nyt uudistettava standardointi lainsäädännön kehyksiä. Euroopan parlamentin etuna on nyt lähettää viesti komissiolle ja julkiselle mielipiteelle koskien Euroopan standardoinnin tulevaisuutta. Euroopan standardointi ja hyödyntävät sisämarkkinat Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi ja strategia 2020 tavoitteisiin pääsemiseksi. IMKO-valiokunnassa olemme keskittyneet tähän asiaan, olemme käyneet eh, tiiviitä keskusteluja sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla ja myös eh, eri järjestöissä eri jäsenvaltioissa, jotta löydettäisiin eh, ihan tässä puitteet standardointia varten otimme huomioon myös pekoritykset ja vammaisten ja ympäristösuojelijoiden järjestöt ja muut yhteiskunnan intressit. Tulevissa standardointikeskusteluissa ehdotuksen pitäisi pohjautua nykyisen järjestelmän, joka on vakaan järjestelmän, jonka pohjalle on hyvä rakentaa. Emme halua radikaalia muutoksia järjestelmään, koska se että saattaisi vaarantaa nykyisen järjestelmän perusarvot, jotta järjestelmää toimisi ihanteellisesti kansalliset standardointijärjestöt, joilla ei ole kansainvälisesti niin merkittävää roolia, niiden olisi tultava voimakkaampien järjestöjen rinnalle, niin, jotka onnistuvat tehokkaammin viestimään keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin muodostetaan Euroopan standardille vankka pohja. Tulevaisuudessa meidän olisi keskityttävä enemmän standardointiprosessin eri osapuolien niin, että normit olisivat tulosta konsensuksesta ja se olisi näin edustuksellisempaa. Meidän olisi myös taattava sääntöjen parempi saatavuus. Tarvitsemme sellaisia äh, standardien laatimismenettelyjä, joita voidaan eh, helpommin antaa käyttäjienkin tiedoksi, niin että olisivat helpommin käytettävissä. Palveluiden vapauttamisesta olisi myös ajateltava palveluiden standardoinnista. Tämä on keskeistä, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä Palvelualan standardien kautta voidaan poistaa esteitä sisämarkkinoilla. Esteitä poistamalla voidaan taata avoimuus ja laatu eurooppalaisille palveluille edistää kilpailukykyä samaan aikaan lisätä innovointia. Innovointihan toimii oikeastaan Euroopan kasvun moottorina. Euroopan standardoinnin kannalta on lisättävä yhteistyötä yliopistomaailman tutkijoiden ja innovoivien tahojen välillä. Ilman yhteistyötä kaikkien tahojen kesken EU ei voi varmistaa um, asemansa vähähiilisenä taloutena ja kehittää nanotekniikkaa niin edelleen. Standardi järjestelmillä on oltava edelleen jatkossa keskeinen rooli globalisoituneessa maailmassa. Haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, erityisesti ITRE-valiokunnan jäseniä, jotka osallistuivat tämän mietinnön hiomiseen. Haluaisin korostaa sitä, että olemme löytäneet yhteisymmärryksen horisontaalisesti kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Kiitoksia. Sitten puhujat ilman puheenvuorolistaa. Voglio esprimere innanzitutto. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tyytyväisyyteni esittelijän ja varjoesittelijöiden työhön. Olemme todella päässeet hyvään tasapainoon eri poliittisten kantojen välillä. Kyseessä on mietintö, joka lähettää voimakkaan ja selvän poliittisen viestin Euroopan komissiolle. Siinä on tärkeitä ohje nuoria tulevaa tarkastusta ajatellen. Nykyjärjestelmä toimii hyvin, eikä radikaaleja muutoksia tarvita. Olemme ehdottaneet muutoksia, jotka eivät vahingoita nykyisiä periaatteita, eli kansallinen delegaatio, periaate ja vapaaehtoisuus ja niin edelleen. On tärkeää, että kansalliset järjestöt voivat osallistua aktiivisemmin. PK-yritysten rooli on mielestäni tärkeä standardointimenettelyssä. Mietintö on nyt vain alkua. Tulemme tekemään tulevina kuukausina lisää töitä niin, että talous ja että standardointi vastaa taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksia Euroopassa. Sveikinu savo kollega. Puhemies, kollegat. Haluaisin onnitella kollegaani tämän tärkeän mietinnön la- la- laatimista. Standardointi on äärimmäisen tärkeä yhtenäismarkkinoiden kannalta. Se tehostaa kilpailukykyä koko EU-ssa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa ja estää kaupan poistaa kaupan esteitä. Olen tyytyväinen komission aikomukseen tarkistaa standardointipakettia ja minä toivon, että se on tarpeeksi kattava ja parantaa puutteita, joita tällä hetkellä on heikentämässä tuoteturvallisuutta ja johtaa erityyppiseen kuluttajansuojaan eri jäsenvaltioissa. Yhtenäiset standardit kautta Euroopan ovat äärimmäisen tärkeitä, kun ajatellaan nopeasti kehittyviä alueita teknologisella ja innovaation alalla. Pitää vahvistaa kilpailukykyä EU:ssa tätä kautta se onnistuu ja myös pa- parannamme kansanterveyttä ja saimme aikaan turvallisia tuotteita. Tarvitsemme yhtenäisiä standardeja kautta EUn. Kiitos. No, Kiitos Paska, to. Edustaja Paska, yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Európsky systém... Kiitos, puhemies. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Eurooppalainen standardointijärjestelmä kuuluu on osa kansainvälistä järjestelmää, ja joka mahdollistaa sääntöjen yhdenmukaisen käytön tuotantoalalla. Yhteiskunnan kehitys muut, teknologia muuttuu, elintavat muuttuu. Meidän on siis määriteltävä evolutiivisella tavalla, jatkuvalla tavalla standardeja, joita käytetään eri aloilla – jos Euroopan unioni todella haluaa olla innovatiivinen, on otettava huomioon uuden, uusien standardien luominen niin, että voidaan ottaa huomioon erilaiset tekniset keksinnöt ja edistys, kun päivitetään standardeja, käytetään menettelyjä, jotka perustuvat kansallisiin perinteisiin. Tällä hetkellä mekanismien pitäisi olla yksinkertaisempia ja tehokkaampia képviselőtársaim! minket jobbikos képviselőket sokszor csak úgy szoktak hvni hogy az eu puhemies me meitä hyvin usein kutsutaan euroskeptikoiksi ja sitä kyllä olemmekin, mutta eihän se tarkoita sitä, että me tukisi Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Me vastustamme Euroopan Yhdysvaltojen ajatusta, mutta standardointikysymys on kuitenkin sellainen, mitä voimme tukea. Kaikki syyttävät meitä siitä, että me olemme kaikkea vastaan, mutta sehän ei pidä lainkaan paikkaansa. Me haluamme viedä tätä aihetta eteenpäin. Me kannatamme standardointia ja siksi pyydämme, että kaikki muutkin niin tekisivät. Ja haluamme pyytää myös, että kaikki asettautuvat tukemaan tätä mietintöä. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ακόμα μιλητές. Πρώτα η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Μπασέσκου, yksi minuutti. Mulțumesc mult, domnule președinte. Adoptarea standardelor europene poate... Kiitoksia puhemies. Eurooppalaisten standardien hyväksynnän kautta voidaan vahvistaa ja parantaa pk-yritysten asemaa markkinoilla – PK-yritykset tarvitsevat yksinkertaisia standardointia ja tuotteita niin, että siihen tarvitaan mahdollisimman vähän asiankirjoja ja yksinkertaista analyysiä. Eurooppalainen standardointijärjestelmä on sellainen, jonka on perustuttava innovaatioon ja jolla on oltava yhteinen pohja ja yhteinen lähestymistapa. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän olisi sovellettava subsidiariteettia ja suhteellisuusperiaatteita. Pitää ajatella pientä ensin, think small first. Tätä periaatetta olisi sovellettava myös pk-yrityksiin. Samalla haluaisin todeta, että Romaniassa hiljattain on hyväksytty laki, jonka mukaan sovellettaisiin suoraan yhteisön säännöstä tuotteiden markkinoille saattamiseksi. Roitava yksi minuutti. Další v řadě impulzu k tomu, aby Kiitoksia. pokračovala harmonisaatio. Kiitos. Tämä mietintö on jälleen yksi viesti komission suuntaan siitä, että pitää jatkaa standardoinnin yhdenmukaistamista. Kun liberalisointi etenee muilla alueilla, niin tämä on ainoa tapa suojata eurooppalaisia kuluttajia, etenkin Aasiasta tulevalta tuonnilta. Minä kiitän kollegoja siitä, että he ovat tukeneet tarkistuksiani ja niissä ovat mukana myös turvalliset jalkineet ja vaatteet lapsille. Ja nykyinen siinä kiinalainen halpatuonti etenkin lasten kengissä on todellinen ongelma ja vaaran aihe. On varmistettava se, että lasten lelutkin ovat turvallisia

Ευχαριστώ πολύ όλους που χρησιμοποίησαν ελληνικά και, και με κάνουν να μην αισθάνομαι τόσο μόνος στη, στη βραδινή βάρδια του, της Ολομέλειας. Ε, και αυτό αφορά και... Kiitoksia, olen iloinen nähdessäni, että varsin monet täällä ovat tänään puhuneet kreikkaa, koska en tuntenut näin itseäni niin yksinäiseksi täällä puhemiehen paikalla. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Danamakille. Haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on saanut suurta yksimielistä taakseen. Tämä mietintö ja haluaisin kiittää myös parlamentin jäseniä, jotka olivat täällä näin myöhään. To help the president with his uh, duties. Ja nyt tässä on nyt varsin rakentavia ajatuksia jotka ovat rikastuttaneet keskustelua. Tämä mietintö on arvokas osa keskustelun, joka alkoi hetki sitten komissiossa. Se kiinnittää huomiomme standardoinnin ja järjestelmän tulevaisuuteen olennainen osa se on olennainen osa sisämarkkinoiden toiminnassa, se lisää kilpailukykyä EUn yrityksissä ja se on tärkeä väline, jolla voidaan helpottaa innovaatiota. Tulevissa neuvottelussa eurooppalaisen standardoinnin pitää sopeutua uuteen ympäristöön uusiin ympäristöhaasteisiin, sosiaalisiin haasteisiin, niin kuin mainitsitte, kuten uudet taloudelliset vallat, teknologian kehittyminen, ilmastonmuutos, eh, hiilen hallinnointi, uusiutuvat energianlähteet. Nämä ovat kaikki tällaisia uusia tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon Kuitenkin olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Olemme samaa mieltä siitä, että me voimme rakentaa tämän olemassa olevan järjestelmän päälle. Se on vahva pohja uudelle kehittämiselle. Kuitenkin on tilaa parannuksille. Mietinnössä otetaan esille joilla voidaan parantaa järjestelmää. Tältä pohjalta komissio on tyytyväinen siihen, että korostetaan kuinka tärkeää kansallinen delegointi on periaatteena. Samanaikaisesti mietinnössä osoitetaan kielteisiä seurauksia, joita tästä periaatteesta saattaa olla. Olemassa olevat puutteet siihen, miten osallistutaan eri sidosryhmissä, ottaen huomioon työsuojelukysymykset, esimerkiksi kun asetetaan näitä standardeja sidosryhmien osallistuminen on äärimmäisen tärkeää, koska se antaa järjestelmälle huomattavan legitiimiyden ja vastuuosuuden ja pyrkii konsensukseen. Komissio tulee tutkimaan konkreettisia keinoja, miten voiden, voidaan ottaa huomioon yhteiskunnan eri sidosryhmät, jotta, jotta ne todellakin osallistuvat eurooppalaisen standardointiin ja miten saavutetaan tasapainoisempi sidosryhmien edustus standardointiprosessissa. Komissio jakaa sen näkemyksen, että mitä tulee tähän keskeiseen rooliin, joka kansallisella delegoinnilla on senissä senelläkissä, niin kansalliset standardointielimet ovat avaintoimijoita Euroopan standardointimallissa. Kaikki kansalliset elimet näin ollen niille pitää antaa siis vahva foorumi, jolta ne voivat rakentaa tätä konsensusta. Miet- tässä mietinnössä otan esille huomattavia eroja, mukaan lukien tulee resurssit, tekninen asiantuntevuus ja sidosryhmien osallistuminen standardiprosessiin. Tätä voidaan kaikkia parantaa jäsenvaltiotasolla. Sitten standardin saantia ei pitäisi rajoittaa pelkästään standardien hintaan. Komissio on kuitenkin tyytyväinen siitä, että kansallisten järjestöjen pitää vähentää kustannuksia erilaisten erilaisin keinoilla voidaan laskea hintaa ja pitäisi tutkia myös lisätapoja parantaa saatavuutta erityisesti pk-yritysten kohdalla. Euroopan, sta, on standardoilla valtavaa potentiaalia, sitä, sitä voidaan tukea lainsäädännöllä ja julkisen viranomaisen toimesta. Tämä potentiaali tunnistetaan mietinnössä ja korostetaan, että täytyy siirtyä uusille alueille, mitä tulee standardointiin, kuten esimerkiksi palvelusektorille. Niin kuin on sanottu tässä mietinnössä, uusi eurooppalainen malli on sellainen, että sen pitää lisätä eurooppalaista innovaatiota ja myös kestävää kehitystä. Haluaisin lopuksi vielä kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä erittäin tärkeässä mietinnössä sen laatimisessa. Kiitoksia puhemies. Kiitos, Kiitos paljon komission jäsen. Nyt tämä keskustelu päättyy ja asiasta äänestetään torstaina kello 12 ja huomenna jatketaan esityslistan mukaisesti 19. lokakuuta kello 9-12.30 ja sitten taas 13.30 ja kello 15- 19 ja 19-24. Istunto päättyy ja hyvää yötä.